esityslistan hyväksyminen. Jos kukaan ei sitä vastusta, niin se voidaan katsoa hyväksytyksi. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen edellisistä kokouksista. Nekin voidaan katsoa hyväksytyksi, eli siirrymme kuulemiseen. Meillä on koordinaattorin kokous siis heti tämän kuulemisen jälkeen. Artikan kolme mukaisesti Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston järjestyksen mukaisesti kuuleminen. Kyseessä on ensimmäinen pääjohtajaehdokas, jonka on asettanut ehdelle valitaan hallintoneuvosto. Ja Robert Visser on pääjohtajaehdokas Alankomaista. Eli annamme puheenvuoron Visserille. Ja onnittelemme häntä tästä ehdokkuudesta. Ja sen jälkeen sitten keskustelemme, miten etenemme. Artikla 30 edellyttää, että parlamentin valiokunta voi hyväksyä lausunnon turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajaksi Ja sitten koordinaattorit toimittavat tämän päätöksen valiokunnalle. Ja näin ollen keskeytämme noin 10 minuutin ajaksi kokouksen, jotta koordinaattorit voivat määritellä kantansa. Ja sen jälkeen valiokunta jatkaa työtään suljetuin ovin ja päättää, haluammeko tukea koordinaattorien kantaa vai emme. Eli ehdottaisin, että etenemme näin. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Visser. Olkaa hyvä. Honorable Mr. President, honorable member. Kunnianarvoisa puheenjohtaja, kunnianarvoiset parlamentin jäsenet. Minulla on suuri kunnia etuoikeus esitellä itseni teille uuden Euroopan äh, turvapaikkatukitoimiston pääjohtajaehdokkaana. Ja jakaa ajatuksia EASOn perustamisesta ja siihen liittyvistä odotuksista. EAS on panos Euroopan äh, yhteisen turvapaikkajärjestelmään, niin se on solidaarisuuden kehittymisen äh, mukainen toimi Euroopan unionissa. Äh, turvapaikkahakemusten käsittely nopeasti, reilusti ja voimakkaasti on niiden edessä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Ja samaan aikaan se on sekä turvapaikkapolitiikan julkisen tuen eduissa että Euroopan unionin käytäntö. Totta kai tämäkin on sama Euroopan yhteisten standardien ja turvapaikkahakeminen hakemusten yhdensuuntainen ei poikkea käsitellä Euroopan tasolla on paras tapa käsitellä monilähtöisiä maahanmuuttovirtoja. Ja tämä myöskin estää turvapaikan osteskelua, shoppausta. Voidaan herättää kolme kysymystä. Kuinka tehdä näyttöpohjaisia päätöksiä turvapaikkapolitiikassa ja turvapaikkasäädöksissä, kuinka täydentää ja luoda toimintakäytäntöitä, jotka perustuvat yhteisiin säädöksiin ja jotka ovat vertailtavia, ja kuinka taata päätöksenteon taso yksittäisissä turvapaikkatapauksissa Kaikissa kolmessa kysymyksessä Euroopan turvapaikan tukitoimiston pitäisi kyetä auttamaan ja toimimaan. EASAn missiona on tukea yhteisen Euroopan turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanossa ja tukea jäsenmaita ja turvapaikkajärjestelmiä. Se tulee olemaan itsenäinen asiantuntijakeskus. Sen tehtävänä on helpottaa, koordinoida ja vahvistaa käytännön yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Ja se tulee olemaan palvelukeskeinen organisaatio ja se tarjoaa organisatorista ja logistista tukea, informaatiota ja asiantuntijoita. Se tulee olemaan reilu välittäjä, neutraali, riippumaton, puolueeton ja transparentti. Se tulee stimuloimaan ja helpottamaan äh, asiantuntijoiden asiantuntijuuden ja kokemuksen vaihtoa. Näin tekemällä EAS tulee olemaan myöskin solidaarisuuden ja keskinäisen luottamuksen välinä. EAS tulee olemaan lähes yhteistyössä muiden tärkeiden ryhmien kanssa, kuten YK pakolaisasian korkean edustajan kanssa ja tietysti Frontexin ja perusoikeusviraston kanssa. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään vuoropuheluun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja erityinen konsultatiivinen foorumi tullaan luomaan tätä tarkoitusta tuosta varten. Ja tämä tarjoaa kolme perspektiiviä esantuelle. Ensimmäinen perspektiivi liittyy siirtymiseen yhteisestä politiikasta yhteiseen käytäntöön. Tämä merkitsee vastausta kysymykseen, miten toteuttaa operatiivisella tasolla yhteistä käytäntöä yhteisen politiikan pohjalta. EASan tehtävä on tukea ja antaa panoksensa yhteiselle täytäntöönpanolle ja kansallisten turvapaikkakäytänteiden lähentämiselle. Toinen perspektiivi on miettiä yhteistä käytännöstä yhteiseen politiikkaan siirtymiseen siirtymistä. EASOlla voi olla uusi rooli Euroopan prosessissa, jossa organisoidaan operationaalista tietoa, jota käytetään politiikassa ja lainsäädännössä. Tässä merkitsee EUn kansallisten politiikkaprosessien tukemista tarjoamalla asiantuntemusta ja näyttöä. Tämä alhaalta ylöspäin lähestymistapa voi lisätä lainsäädännön laatua. Kolmas perspektiivi on yhteisten ongelmien siirtymä yhteisistä ongelmista yhteisiin ratkaisuun laaja-alainen lähestyminen, horisontaalinen lähestymistapa tukee jäsenvaltiota käytännön yhteistyössä, vaihtaa kokemuksia ja käytänteitä, yhteistä koulutusta, yhteisiä toimijoita ja yhteisiä missioita ja tarjoaa tukea silloin, kun syntyy erityisiä paineita. Jäsentyössä on erilaisia ulottuvuuksia. Ensinnäkin operationaalinen tuki. Tämä on kapasiteetin luomisen tukea. Se merkitsee kapas- äh, kansallisten turvapaikkapalveluiden tukemista työssään, liittyen hakemuksiin tarjoamalla asiantuntemusta kielianalyysissä, iän määrittämisessä, lääketieteellisessä avussa, dokumenttianalyysissä, vastaanottofasiliteeteissa ja näin poispäin. Tämä tarkoittaa myös hätäapua jäsenvaltiolle, jotka väliaikaisesti kohtaavat erityisiä paineita turvapaikka-alueella. Turvapaikka-interventiopuuli luodaan ja siihen kuuluu asiantuntijoita ja asiantuntijoita jäsenvaltiosta. Tästä puolista eh, voidaan olla erityisiä turvapaikan tukitiimejä, erityisten paineiden tapauksessa. Toisekseen sitten on koulutus ja laatu. Tähän liittyy se, että yhä kehitetään ja laajennetaan Euroopan turvapaikka oppimäärää, pidetään workshopia, tarvitaan koulutusta ja koulutusmateriaalia, ää, toimintamanuaalia ja yhteisiä standardeja. Kolmeksi informaatioanalyysi. Tämä on hyvin tärkeä osa työtä. Se tulee keskittymään trendien analyysiin, turvapaikka-analyysiin, varhaisiin varoituksiin, maaraportteihin ja vuotuiseen turvapaikkaraporttiin. Sitten tässä on ulkoinen ulottuvuus ja kolmasemmatten tukeminen. Tämä merkitsee kapasiteettien rakentamista ja yhteistyötä lähtömaiden kanssa ja siirtymämaiden kanssa, kuten myös uudelleenastamisen. Tässä suhteessa tarvitaan, täytyy kiinnittää huomioita kestävämpiin ratkaisuihin, äh, YK on pakolaisasian korkean edustajan kanssa. Ja sitten on koordinaatio ja asiakaskontaktit. Ja lavalla rooli tällä alueella sekä jäsenmaissa että UNHCR kanssa silloin, kun tapahtuu uudelleen sijoittumista EUn sisältä ja ulkopuolelta. E- EASO ei tule olemaan ainoa organisaatio, joka tuki, antaa tukea turvapaikka-alueella alueelle vapaaehtoista kahdenvälistä taas tukea jäsenvaltioiden välillä totta kai pitää olla ja sen tulisi jatkoa. Pitää myös painottaa, että ajasella ei ole mitään päätöksentekovaltaa yksittäisten turvapaikkahakemusten suhteen. Sen tarkoitus on tukea yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, vaan tukemalla käytännön ja operationaalista tasoa jäsenvaltiossa Jäsenvaltiot sitten tekevät päätökset yksittäisissä hakemuksissa. Ja se on uusi organisaatio, se täytyy luoda nollasta kestää jonkun verran aikaa ennen kuin, se kun sillä on taas henkilöstömäärä ja ennen kuin se toimii. Mutta en aloita odottamalla toimia, vaan nyt ensimmäistä vuodesta täytyy toimia realistisesti ja pragmaattisesti. Työ tulee keskittymään kolmen pääkohtaan. Ensinnäkin onnistuneiden pilottiprojektien siirto, sellaisia, jotka ovat jo olemassa, kuten Eurasil, Euroopan turvapaikka, oppimäärä – ja tulkkipuuli. Toisekseen tiedon kerääminen ja levittäminen yhteisen tiimin ja yhteisten sivuston kautta. Ja lopuksi Kreikan kansallisen toimintasuunnitelman tuki. Ja se tulee olemaan aktiivisesti osana tässä prosessissa. Ja heti kun EASalla on riittävästi henkilöstöä ja se ottaa operaationaalisen koordinaation toimintasuunnitelman turvapaikkaosaan tukeneet tulee olemaan lyhyen aikavälin tuki ja rakenteellinen tuki, luonnon turvapaikkapalvelu, vastaanottokohteet, koulutus, laatujärjestelmät ja käsittelemättömien hakemusten käsittely. Ensimmäinen kokemus on tämän projektin kannalta merkittävää. Tällaista aitoa asiantuntijoita tarvitaan Kreikassa. May I say that I'm particularly happy? Äh, voisin sanoa, että olen erityisen iloinen siitä, että EASO-säädös tarjoaa äh, suorat suhteet pääjohtajan ja Euroopan parlamentin välillä. Toivottavasti sama mahdollisuuden raportoida valiokunnalle ESN työstä tulevaisuudessa, ja koska on täysin vakuuttunut tämän uuden eurooppalaisen organisaation lisäarvosta Euroopan projektille. Puheenjohtaja, Euroopan työ, joka etenee, ja EAS on uusi työpiste siinä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Fischer. Kiitoksia, Visser. Ja kiitoksia, että piditte lyhyen, lyhyen alustuksen. Se varmasti auttaa meitä käsittelemään aikoja kunnolla. Ja nyt siis avaamme lyhyen keskustelun. Ensin koordinaattorit Busutil. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä, herra Visser, teidän johdannostanne ja onnittelut nimityksenne vuoksi EPP-nimissä haluaisin toivottaa teille menestystä, koska EPP on sitä mieltä, että Euroopan turvapaikkatukiviraston perustaminen on erittäin täskel askel, kun pyritään saavuttamaan todellista yhteistä eurooppalaista turvallisuus- turvapaikkapolitiikkaa. Olen myös erittäin iloinen, että otitte esille loppupuolella puhettanne tuen, jota EASO tulee antamaan Kreikan kansalliselle toimintasuunnitelmalle, koska vasta viime viikolla tämän valiokunnan valtuuskunta vieraili Atenassa ja siellä pystymme omin silmin näkemään, että Kreikka todella tarvitsee paljon apua, jotta varmistamme sen, että kansallinen hallintokapasiteetti siellä saa tarpeeksi, tarpeeksi vahvistusta, jotta saadaan aikaan tehokas tuloksellinen palvelurakenne. Täytyy sanoa, että Atenassa emme nähneet sellaista järjestelmää, joka toimii ja siksi meistä ESOn rooli tulee olemaan tässä aivan ratkaiseva. Sitten lyhyesti kysymyksiin, joita minulla on kolme. Ensimmäinen koskee solidaarisuutta ja solidaarisuusmekanismia. Te ette maininnut tätä erityisemmin, herra Viser, mutta tiedätte varsin hyvin, että tämä valiokunta ja Euroopan parlamentti odottaa EASolta aivan erityistä panostusta solidaarisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että solidaarisuutta turvapaikanhakijoiden suuntaan, mutta, ja tämä on toinen puoli samaa kolikkoa, solidaarisuutta niiden jäsenvaltio, niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka tällä hetkellä saavat kantaakseen valtavan taakan, kun maahanmuuttaja tulee tulviin, ja ne on nyt tavallaan omiin oloihinsa yksin hoitamaan tätä ongelmaa. Ja nyt kysymykseni teille, mitä suunnittelette sen varmistamiseksi, että turvapaikkaa asioiden tukivirasto kehittyy, mutta myös täytäntöönpanee ja varmistaa äh, asianmukaisen solidaarisuuden toteutumisen. Esitin tämän kysymyksen myös pilottihankkeiden valossa, josta päätettiin 2009 erityisesti Maltan kohdalla ja toivon, että tämä projekti laajennetaan muihin maihin jotka saattavat, olla samassa tilanteessa, mutta on selvää, että kyseinen projekti ei ollut riittävän tehokas. Sitten toinen kysymys liittyy yksin matkustaviin alaikäisiin lapsiin liittyvät asiat ja erityisesti alaikäiset, jotka kulkevat ilman huoltajaa. He ovat todella haavoittuvaisia ryhmiä ja tämä on asia, joka huolettaa parlamenttia. Ensi viikolla juuri tulemme äänestämään uudesta direktiivistä koskien ihmiskauppaa ja siellä on aivan erityinen artiklansa lasten tarpeista. Erityisesti lapset, joita ei huolella ja saata, jotka ovat joutuneet myös ihmiskaupan uhreiksi. Ja yksin kulkevat ma- äh, alaikäiset ovat usein maahanmuuttajia, jotka ylittävät sisärajoja EU-ssa ja usein etsivät myös turva- ovat myös turvapaikan hakijoita ovat aivan oma haasteensa. Haluaisin teiltä kannan näihin lapsiin. Ja sitten olen iloinen panessanne merkille puheessanne eh, sen, että haluatte todellakin saada aikaan toimivan työsuhteen parlamentin kanssa. Minun täytyy sanoa, että valiokuntana, joka oli vastuuvaliokunta, kun vietiin tätä ESO-asetusta eteenpäin, niin, ja kiitos myös esittelemme Rova Lämpösin, en nyt tiedä onko hän paikalla. Meille on erittäin tärkeää saada hyvät terveet työsuhteet teihin ja teidän virastoonne ja haluan nähdä, miten näette tämän työsuhteen kehittyvän. First, yes, first let's hear from... Ensin kuullaan muita koordinaattoreita ja sen jälkeen sitten palaamme ehdokkaaseen. Guillaume seuraavaksi. Bonjour. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että tulin hiukan myöhässä kokoukseen, mutta onnittelut Visserille tästä ehdokkuudesta. Minullakin olisi kolme kysymystä, mutta sitä ennen te kuvasitte ne tehtävät, joita viraston pitää hoitaa nopeasti. Tässä on kolme pilaria, eli kehitys ja yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Ja äsken muistutettiin myöskin tuesta jäsenvaltioille, joilla on erityisiä paineita näissä asioissa. Ja sitten vielä toteuttamisapu yhteisen turvapaikkajärjestelmän perustamiseksi. Ja tähän liittyy hyvien käytänteiden vaihto myöskin. Tehän tiedätte, että tätä virastoa on odotettu jo pitkään. Vaikka aikaa nyt vielä on, niin mielestäni toiminnan pitäisi alkaa mahdollisimman nopeasti uuden tiiminne kanssa. No sitten kolme nopeaa kysymystä. Kun ajatellaan näitä tehtäviä, jotka todellakin ovat erittäin tärkeitä, ja millaisia odotuksia nyt virastolla on harteillaan. Mitä mieltä olette siitä, millä tavalla voidaan priorisoida näitä eri tehtäviä ja millä tavalla aiotte nyt ensisijassa toimia sen jälkeen, kun tiiminen on kerätty kokoon? No sitten halusin kysyä, millä tavalla aiotte toimia, mikä on kantanne, millainen vaikutelma teillä on viraston toiminnasta, kun ajatellaan maita, joilla on erityispaineita – ja miten määritellään nämä maat, joilla on erityispaineita. Ja sitten vielä lopuksi, vaikka virasto nyt ei tietenkään pysty ratkaisemaan kaikkia turvapaikkaa kysymyksiin liittyviä ongelmia, mukaan lukien käytännön ongelmat, joita tällä hetkellä on. Tehän tiedätte, että turvapaikkapaketti on nyt pulassa, kun tietyt direktiivit ovat nyt uudistuksessa, vaikka jotain edistystä nyt on tietysti tapahtunut, mutta mikä on teidän mielestänne tämän harmonisoinnin tilanne? Miten nämä menettelyt voisivat toimia tulevaisuudessa? Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraava Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä nimityksestänne. Tietysti lopullinen nimitys vielä äh, riippuu näistä parlamentinkin mm, toimenpiteistä. Minulla on kaksi kysymystä. Toinen on poliittisempi ja toinen vähän niin kuin poliittisjohtoon liittyvä kysymys. Ensinnä haluaisin tietää, milloin uskotte, että tämä virasto toimii ja on täysin operatiivinen. Ymmärrän kyllä, että siirtymävaiheita tarvitaan, mutta haluaisin tietää, mitä te olette mieltä siitä, milloin se on täysin iskussa. Sitten poliittisemmin haluaisin kuulla kantojanne näkemyksenne siitä, miten suhde jäsenvaltioiden ja EASon väliset suhteet kehittyvät erityisesti, mitä tulee viraston riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Kyse ei ole vain retoriikasta. Miten säältön tämä riippumattomuus ja mitä teille tämä, tällainen riippumattomuus tarkoittaa? Sitten poliittisesti ajatellen Haluaisin tietää teidän näkemyksenne siitä, miten olette yhteistyössä muiden virastojen kanssa, jotka toimivat myös maahanmuuttokysymyksiin ja turvapaikkaan liittyvien erityisesti Frontexin kanssa. Sitten mitä tulee johtamiseen, tiedämme, että jäsenvaltiot säilyttävät oman riippumattomuutensa ja voivat nimittää asiantuntijoitaan, mutta te tulette olemaan tämän yksikön johtaja. Miten näette voivanne olla äh, aktiivisessa roolissa niin, että ei käy niin, että teillä on valtavasti henkilökunta, mutta et oikein tiedä heistä mitään. Mitä näette hoitaa tämän johtamispuolen? Niin. Kiitoksia, sitten Sargentini. Thank you, Chair. Um, dank u, uh, voorzitter, bedoel ik te zeggen. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. No, Viser, onnittelut tästä ehdokkuudesta. Vihreät katsovat, että turvapaikkaisuuden tukivirasto on valtava askel oikeaan, askees, oikean suuntaan. Se on askel kohti yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, jossa turvapaikanhakijat tietävät, missä he ovat ja yritämme vähentää veroja, joita eri jäsenvaltioiden välillä on sen suhteen, miten turvapaikkahakemuksia käsitellään ja voimme oppia toistamme parhaista käytänteistä. Ymmärrän, kuinka tärkeä tienne on. Huomasin sen Atenassa viime viikolla, koska kun turvapaikanhakija palautetaan, silloin Atenassa ei edes avata postia, koska sitä tulee niin valtavasti ja ihmisiä palautetaan ja tietysti tällaista ei voida hyväksyä. Tällainen käytäntö, jossa yhden jäsenvaltion hallinto ei oikeastaan tiedä, mitä toisen jäsenvaltion hallinto tekee, tällainen lähestymistapa on sellainen, jota emme voi tukea. Ja toivottavasti olette minun kanssani tästä samaa mieltä. Kreikassa on valtava kriisi tällä hetkellä, kun ajatellaan turvapaikkaa ja maahanmuuttokysymyksiä. Frontexin rajavalvojat toimivat tällä alueella. Ja ehkä voisitte vähän kertoa, millä tavalla näette tämän tukiviraston roolin tulevaisuudessa. meidän täytyy toimia myöskin nopean toiminnan joukkojen kanssa, jotka ovat Frontexin alaisuudessa. Joten mitä voit varmistaa, että tämä turvapaikka-asioiden tukivirasto kunnioittaa ihmisten oikeutta hakea turvapaikkaa? Koska kun kävimme Atenassa, meille tuli sellainen vaikutelma, että Frontex ei ole se virasto, josta pyydetään turvapaikkaa. Eli mihin pitäisi ensimmäiseksi ottaa yhteyttä? Miten voidaan välttää se, että ihmisille ei anneta mahdollisuutta hakea turvapaikkaa? Eli toivottavasti myöskin esittelijä saa pian puheenvuoron. Kiitoksia. EKRn edustaja ei näy olevan paikalla, joten seuraavaksi Tavares Guen puolesta. Tämän, ähm... Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan parlamentti ja tämä parlamentti kiinnittää erityisesti huomiota näihin kysymyksiin. Olen tekemässä Jean Lambertin kanssa tämän asiakokonaisuuden kanssa. Tämä oli itse asiassa ensimmäinen asia, jota käsittelin parlamenttiin tultua, niin olen iloinen nähdessäni teidät täällä. Olen iloinen, että EASA vihdoinkin luodaan. Uskon, toivon, että tämä on hyvä, hyvän vuoropuhelun ja yhteistyön alku. Ja haluaisin tietää, oletteko sitoutunut tulemaan parlamenttiin ja tähän valiokuntaan – jolloin teidän läsnäolonne tarvitaankaan toimittamaan kaikkea tarvittavaa informaatiota, vastauksia, dokumentaatiota silloin kun tarvitaan. Tämä olisi mahdollisuus kommunikoida virallisesti 550 miljoonan ihmisen kanssa, joten tämä on ratkaiseva kysymys. Sitten toinen kysymys Dublinista. Olemme tässäkin valiokunnassa kuulleet usein, että Dublinin järjestelmä on hajonnut. Haluaisin kuulla teidän oman mielipiteenne tästä, koska ennen kuin aloitte työnne, olisi hyvä kuulla oma mielipiteenne. Pitääkö Dublinin järjestelmää uudistaa? Mitä te tekisitte, jos voisitte? Kolmas ja minulle hyvin tärkeä kysymys on uuden lähteminen. Olen ollut EUn pakolaisrahaston ää, esi- varjoesittelijänä tässä yhteispäätösmenettelyssä. Nämä asiat on hyväksytty laajalla enemmistöllä parlamentissa ja kommunistista konservatiiviin. Kaikki olivat ja ihan ovat ää, ihan sen eteen, että pakolaisten uudelleen asuttaminen lisääntyisi määrä vain 5000, äärimmäisen vähän, esimerkiksi verrattuna 80 000 Yhdysvalloissa vuosittain tai 200 000, jonka UNHCR ennustaa. Mietinnässämme me ehdotimme uudelleenistamisyksikön perustamista, jossa on riittävät resurssit, ja koimme, että ja tämän yksikön paras sijainti olisi EASassa. Kysyisin teiltä, miten tämä uudelleen asettamisyksikön loisitte EASOon? Miten saisitte sen toimimaan? Kuulin ilolla, että te puhuitte asiasta esityksessänne. Sanoitte, että yhteistyö on tämä UNHCR kanssa tarvitaan erityisesti tässä suhteessa. Toivon, että tämä uudelleenastamisyksikkö olisi keskipisteessä yhteistyössä neuvon HCRn kanssa. Kiitoksia. Nyt palaamme Fisserin. Hän voi vastata. Otan vaikka seitsemän minuuttia. Ja sen jälkeen meillä on vielä aikaa, jos muut valikunnan jäsenet haluavat käyttää puheenvuoron. Ja sitten voidaan vielä esittää lisäkysymyksiä. Visser, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia parlamentin jäsenet teidän kysymyksistänne. Jos sallitte, niin ensin korostaisin, niin kuin yritin puheenvuorossani alussa sanoa, että olen täysin vakuuttunut siitä, että Eurooppa on kehittynyt sillä tavalla, että yhteinen turvapaikkajärjestelmä on todella tarpeen. Täytyy edistää yhteistyötä EUn sisältä. Tämän takia sitä tarvitaan, mutta tätä tarvitaan myös siksi, koska tämä on humanitaarinen kysymys, jota huolella pitää punnita ja pohtia. Euroopassa on minimistandardit olemassa, mutta meidän pitäisi myös päästä näihin muihin tavoitteisiin. Ja, ja mitä tulee EASOon, niin minun nähdäkseni sillä tulee kyllä olemaan ratkaiseva tai tärkeä rooli. Jos yrittäisin nyt ryhmitellä eri kysymyksiä, niin aloittaisin solidaarisuudesta ja solidaarisuusmekanismista. Olen erittäin tietoinen keskusteluista, joita parlamentissa tästä käydään. Ja tunnen myös poliittiset keskustelut tässä taustalla. Mielestäni operatiivinen virasto, kuten EASO, niin minun ei oikeastaan pidä siitä ottaa mitään virallista kantaa, mutta tarkastelen asiaa käytännöllisemmin. Solidaarisuus kysymyksen pitäisi olla se jotakin, mikä toteutuu käytännössä. Ja kun ajatellaan vapaaehtoista ja ei vapaaehtoisuutta, niin loppujen lopuksi tämä asia ei kuulu EASOn päätettäväksi, mutta virastolla voi olla kyllä käytännön rooli. Ja, ja esimerkkinä vain Kreikassa, mitä siellä nyt juuri tapahtuu, niin tämä saattaisi olla myös tilaisuus keskustella operatiivisella tasolla – olisiko jonkinlainen solidaarisuus mukaan lukien sellainen solidaarisuus, johon herra Busutemi viittasi, voitaisiinko se tässä erityistapauksessa ottaa käyttöön vastauksena Kreikan tilanteesta. jossa moniakin ratkaisuja siihen saattaa olla, mutta yksi ratkaisu saattaisi löytyä tästä. Ja Ja kun ajatellaan käytännönläheistä tapaa lähteä liikkeelle, niin se vaikuttaisi laajemmin tähän solidaarisuusmekanismin keskusteluun. Sitten uudelleen asettautumiskysymys, sehän liittyy läheisesti tähän. Minä tietysti olen lukenut tärkeän mietinnön, jossa on mukana paljon käytännön ehdotuksia – Vähän niin kuin aikaisemmastakin aiheesta sanoin, olen tietoinen näistä poliittisista keskusteluista ja mielestäni olisi epäviisasta, että virasto yrittäisi osallistua tähän poliittiseen keskusteluun, mutta samalla uudelleen asettautuminen tulee itse maasta, missä meillä on pitkät perinteet uudelleen asettautumisessa. Ja se on yksi ratkaisu maahanmuutossa introduction. Um, certainly... Ja uuden ja kolmas tällainen tärkeä kysymys. Kyllä, tässä mielessä EASO voi olla roolissa sekä ulkoisessa että sisäisessä uudelleenasettautumistoiminnassa, ja se voisi olla hiukan tällainen pääviraston roolissa, se on, koska normaalit osapuolet ovat jäsenvaltiot, niillä on oma roolinsa, mutta EASO mielestäni voi toimia tavallaan koordinoivasti ja toivon, että se aikana pystyy myös vauhdittamaan asioita, koska tämä on huolta herättävä kysymys. Ja jos EAS on vain pystytäänkin vaikuttamaan, niin se on valmis siihen. Sitten yksin kulkevat alaikäiset. Tietysti, kuten herra Busutil sanoi, tämä on paljon laajempi kysymys kuin turvapaikkavirasto yksistään pystyy käsittelemään. Kuitenkin tämä on yksi huomattavimmista suuntauksista maahanmuuttovirroissa. Joten siitä täytyy tulla osa EASOn työtä. Ja tietysti koulutuspuolesta lähtisin liikkeelle – pitää pohtia, miten hoidetaan yksin kulkevat maahanmuuttajat. Joskus vai, toimintatavat vaihtelevat varsin paljonkin joskus ja tässä voidaan vain voittaa, jos toimitaan yhdessä. Ja sitten kun sitten mitä tulee tietoihin, mutta myös maaraportteihin, niin EASolla voi olla roolinsa – kun tästä ongelmasta tulee tätä kautta näkyvämpi. Tämä on varsin huolestuttava kysymys. Sitten odotuksiin ja prioriteetteihin. Yksi, yksi prioriteetti on aivan selvä tämä Kreikan kansallinen suunnitelma, josta päätettiin jo ennen kuin EASOa olikaan, joten – Tämä on aivan ykkösenä prioriteettilistalla. Toinen tavallaan on asetuksen sanelma, siis eri hankkeet, joita on meneillään eri paikoissa, jotka ovat jo alkaneet, niin EAS on pitää ottaa ne kontolleen. Ja on erittäin tärkeää, että tässä toimitaan sujuvasti, että tämä tapahtuu kitkattomasti tämä projektien siirto, niin että hyvin toimivat projektit kehittyvät edelleen. Sitten kolmanneksi minun mielestäni yksi tärkeimmistä asioista käsitellä on alussa on pohtia tätä alkuperämaa informaatiota tässä eurooppalaisella lähestymistavalla tavalla voi olla selkeä lisäarvoa ilmeisesti syistä, ilmeisistä syistä ja joskus vähemmän ilmeisistä syistä. Monet maat ovat tästä hiukan peloissaan. Tästä, tähän liittyy paljon keskustelua. Alkuperämaa tietysti on paljon keskustelua ja samalla tässäkin asiassa uskon, että voimme voittaa. Kun ajatellaan järjestön kokoa, minun mielestäni ei olisi viisasta, että ensimmäisenä vuotena onkaan muita prioriteetteja kuin nämä. Mutta tässä tietysti tullaan keskustelemaan täällä niin kuin muuallakin jatkossa. Sitten erityisiin paineisiin ja määritelmiin. Asetuksessa löytyy hyvä määritelmä ja odotan ja oletan, ja tämä oli kysymyksen taustallakin, Odotan, että käytännössä tullaan aina keskustelemaan paljon yksittäisistä kysymyksistä. Tämän ei pitäisi olla sellaista mahdollisuutta maille, että jos on hiukan vaikeuksia, niin muut joutuvat maksamaan tästä ongelmasta. Joten täytyy toimia, avun täytyy olla mm, väliaikaista paineen todellista, mutta jos pitäisi tässä heittää määritelmä, niin mielestäni se ei nyt ole mahdollista tällä hetkellä. En pysty tähän täsmästä vastaamaan. Odotuksista ja milloin tästä virastosta tulee täysin toimiva. Loppuosasta olette jo itse päättäneet, koska tämä löytyy asetuksesta. 19. kesäkuuta sen pitäisi olla täysin toiminnassa. Aika on siis varsin vähän. Ajatellen, missä nyt olemme, mutta tämä on tehtävä ja se kyllä tullaan suorittamaan. Joten ensi vuonna kesäkuussa meillä on käytössä toimiva virasto, mutta jo ennen tätä johtuen tästä mainitsemastani aiheesta toivottavasti saan tarpeeksi henkilöstöä, jotta voidaan alkaa jo työ ennen, kun ollaan kesäkuussa. Sitten kreikkalaisessa tilanteessa. Tämä on erittäin vakava tilanne. Ehkä se on hyvä esimerkki siitä, minkälaista lisäarvoa EASO voi tuoda asetuksessa on sellainen oletus Dublinin asetuksessa, että asiantuntevuutta ja käytännön taitoja löytyy ja todellista käytännön taitoa, mutta välttämättä kaikki näistä nämä oletukset eivät vaikuta niin kuin on oletettu parlamentissa neuvostossa. Ja minä toivon, että EASO pystyy tekemään tämän asian selväksi ja pystyy ratkaisemaan näitä käytännön ongelmia. Sitten vielä Kreikasta ja Frontexista, EASosta ja sitä nopeasta toiminnasta. There is a division. Tässäkin on, pitää määritellä Frontexin ja EASon toimivaltuudet, mutta niiden tietysti pitäisi olla varsin läheisessä yhteistyössä Komission toimintasuunnitelmassa tämä on otettu esiin. E on, pitäisi siis alkaa varsin nopeasti ajatella sitä, kuinka koulutetaan ihmisiä tekemään töitä Frontexille, sitten rajavartiosta tai muista, niin että ne ovat, he ovat tietoisempia turvapaikkahakijoista ja muista kysymyksistä. Siis koulutus todellakin tullaan hoitamaan Frontexin kanssa. Sitten Kreikan toimintasuunnitelma, se koskee oikeastaan kahta osaa. Rajapuoli, siis se liittyy Frontexiin, ja sitten turvapaikkajärjestelmä Kreikassa ja miten se saataisiin aikaan. Se on pää painopiste kysymys EASOlle. Dublinin sop... Okei. Okay. Dublin. Äh, Dublinista. Mielestäni se säätiö ei ole mihinkään mennyt, mutta osittain tietysti tämä on hiukan niin rikkoutunut. Sopimus Kreikan kanssa on rikkoutunut, mutta ei muiden maiden kanssa. Järjestelmä itse on osoittautunut toimivuutensa niin kauan kuin meillä ei ole mitään parempaakaan, niin mielestäni meidän pitäisi investoida korjaamaan nämä rikki menneet kohdat tässä järjestelmässä. Sitten vielä Euroopan parlamentista. Olen todellakin halukas vuoropuheluun ja antamaan mitä tahansa tietoja, asiakirjoja, joita täällä tarvitaan valiokunnassa. Kiitos. Thank you, Mr. Fisher. We still have a second... Kiitoksia. Meillä on vielä toinen kierros ja pyydän nyt niitä jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron puhumaan lyhyesti, jotta aikamme riittää. Eli korkeintaan kaksi minuuttia per henkilö. Holmeier, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä. Kreikassa merkitystä on sillä, että Kreikka haluaisi huolehtia siitä, että siirtolais- ja maahanmuuttaja-asiat hoidetaan hajautetusti ja että estetään heidän saavumisensa Ateenaan. Myöskin tässä asiassa täytyy muistaa, että jo ensi vuonna Kreikka tarvitsee apua rekisteröinnissä ja menettelyn vauhdittamisessa. Sitten toinen kysymys. Kreikassa on nyt erityinen ongelma, eli 95 prosenttia pakolaisista ei hae turvapaikkaa, vaan he ainoastaan haluavat päästä Euroopan alueelle – se johtuu köyhyydestä tai siitä, että omassa maassaan erilaisista syistä he eivät voi elää hyvin, eivätkä heillä ole tulevaisuuden näkymiä. Ja Euroopassa nähdään parempia taloudellisia ja sosiaalisia mahdollisuuksia. Näettekö, että mitä tulee uudelleenasetukseen tai palautuksiin tai neuvotteluihin suurlähetystöjen kanssa, että te toivitte Kreikan rinnalla ja että tämä on yksi ydinongelmia, kun keskustelet sitten Kreikan viranomaisten kanssa. Esimerkiksi nämä palauttamiset ovat joihinkin maihin hyvin vähäisiä, joten jotkut suurlähetystä eivät osa, edes vastaa näitä hakemuksia. Ja jos kaikki jäsenvaltiot ovat tässä mukana, niin se on paljon tehokkaampaa kuin jos toimitaan yksin. Two minutes maximum. Kiitokset sitten Boskurt, korkeinta kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tähän valiokuntaan ja onnittelen teitä nimityksestä. Estän kysymyksen englanniksi. Jos kansainvälisen suojan hakemisen perusteena Genevässä sopimuksessa pidetään vainoa, niin jäsenvaltiossa kuitenkin on äh, paljon eroja sen mukaan, hyväksytäänkö vaaranalaiset naiset ja tytöt turvapaikanhakijoiksi kotimassa kohtaan vaaran vuoksi. EASan pitäisi tarjota sukupuoli genderpohjaista koulutusta ja levittää parhaita käytäntöjä, mutta miten EAS voi pitää huolta siitä, että täytäntöönpano kunnioittaa UNHCRn suuntaviivoja liittyen genderpohjaiseen vainoon ja Samaten naisten sukupuolielinten silvontaan liittyen, mihinkä toiminta ryhdytte tässä ja miten tulette takaamaan genderfokuksen työsuunnitelmassanne ja EASAn kehittämässä. Tuletteko kehittämään sukupuolittumispohjaista käytäntöä ja asiantuntemusta organisaatiossanne? Kiitoksia sitten Infeld. Ja, dank wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Ik eh, sluit me aan bij degene die u uh, eh, gefeliciteerd. Kiitoksia samaa mieltä niiden kanssa, jotka teitä teidän esityksestänne. Mielestäni on hienoa, että kerroitte meille siitä, että aiotte olla läheisesti yhteistyössä parlamentin kanssa. Minulla on hiukan poliittisempi kysymys, koska te sanoitte johdannossanne, että te haluatte olla tällainen rehellinen, vi- äh, suora, riippumaton välittäjä ja olen kyllä samaa mieltä, että tätä tarvitaankin. Mietin vain tällä politiikan saralla, jolla neutraalius, puolueettomuus on vasta luksusta. Ehkä teillä ei ole varaa sellaiseen. Äh, ilmapiiri jäsenvaltioissa yhä enemmässä määrin on vihamielinen ihmisiä kohtaan, jotka eri syistä pyrkivät Eurooppaan. Jotkut jäsenvaltiot yksinkertaisesti eivät toimi sääntöjen mukaan ja mielestäni te tunnette jäsenvaltiot, te olette nä- nähnyt, miten turvapaikkapolitiikkaa toteutetaan, te nähneet tämän lähetön, joten miten aiotte kohdella jäsenvaltioita, jotka eivät halua noudattaa perussääntöjä? Thank you. And Mrs. Kiitoksia Sten Wikström. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin se henkilö, joka johti Libe-valiokunnan delegaatioita Kreikkaan viime viikolla ja haluaisin kiittää kollegoita, jotka ottivat osaa ja antoivat panoksensa antoisella tasolla. Haluaisin kiittää myös sihteeristä, joka on tehnyt aivan fantastista työtä varustamalla meillä mm, erittäin antavalla, antoisalla esityslistalla. Monet ovat viitanneet siihen, mitä me näemme Kreikassa. Ja täytyy suoraan sanoa, että siinä oli järjestelmä, joka oli romahtanut. Ja siinä oli Kreikan yhteiskunnassa kourin tuntavia sosiaalisia vastakkainasetteluja ja voisi jopa puhua sosiaalisesta ja humanitaarisesta kriisistä. Me näemme konkreettisia lakiehdotuksia, joista tammikuussa äänestetään. Näen, että Kreikka ja komissio ovat tehneet sopimuksen. Siellä on myöskin annettu presidential decree, tällainen asetus, direktiivi. Jäsenvaltiot haluavat auttaa, mutta se mitä emme voi hyväksyä, ja olemme samaa mieltä tässä delegaatiossa, joka oli Kreikassa, se on tämä siirtymäkausi, on vuoden ajan ikään kuin nämä 50 000 tapausta, joita ei ole vielä käsitelty, ikään kuin ne olisivat syntyneet jossain tyhjössä. Tässä on tapahtunut kasautumista vuodesta toiseen. Ja miten teidän toimistonne voisi todella auttaa, että saataisiin vauhtia prosessi, joka on välttämätön, että saataisiin rakenteet ylös ja voitaisiin organisaatio, joka pitäisi huolta siitä, että Äh, tähän humanitaariseen katastrofiin mitä pikemmin puututtaisiin. Ja sitten on tämä kysymys tästä ää, äh, ää, äh, alkavasta sosiaalista kriisistä Atenassa, mutta muuallakin EUn pääkaupungissa. Mikä rooli niin tulee olemaan, kun te jotenkin pyritte tukemaan jäsenvaltioita, kun ne pyrkivät ratkaisemaan niitä vastakkainasetteluja, joita on ja jotka voivat vain lisään, vielä lisääntyä. No niin, Visser. Nyt täytyy vähän katsoa jo kelloa tarkemmin, eli pyytäisin, että autatte meitä ja, ja noudatatte aikatauluamme, eli jos voisitte vastata viidessä minuutissa, niin se olisi hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kreikasta tuli useita kysymyksiä toimintasuunnitelma, jonka te kaikki tunnette. Hetkinen, Lambert, oliko te pyytäneet? Ai, pyydän anteeksi, Lambert. En ollut huomannut, että olette pyytäneet puheenvuoron. Eli te saatte nyt vielä puheenvuoron ennen kuin palaamme Viserin. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Um, Kiitos. Niin kuin täällä sanottiin, minä olin parlamentin esittelijänä äh, turvapaikkatukivirastosta. Meillä oli varsin hyvää myönteistä yhteistyötä muiden poliittisten ryhmien kanssa asiassa ja olen eri, olemme erittäin iloisia, että olette täällä paikalla ja EASO on lähtenyt liikkeelle ja olen tietysti tyytyväinen, koska mehän pyrimme eurooppalaiseen lähestymistapaan enkä mihinkään hallitusten väliseen toimintatapaan. Tämä on toinen syy, miksi on mukava nähdä tämä virasto toiminnassa. Sitten tärkeää tässä virastossa on myös tällainen lisää asiantuntevuus ja mahdollinen vaikutus kansalaisyhteiskuntaan konsultatiivisen foorumin kautta, onko sitä kansalaisjärjestöstä, tiedemaailmasta tai siis paikallisviranomaisista, jotka tietysti toteuttavat käytännössä paikan päällä näitä päätöksiä. Osa työnkuvanne on saada tällainen neuvoantava foorumi liikkeelle ja toimintaan, joten voisitteko lyhyesti kommentoida, miten näette tällaisen kehittyä, missä aikarajoissa ja miten tällainen neuvoantava foorumi voisi tuoda lisäarvoa turvapaikkaa tukivirastolle. No niin, Fischer, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli Kreikka. Te tunnette tämän toimintasuunnitelman ja eri vaiheet. Ja sen turvapaikka-osassa virastolla on oltava roolinsa. Se liittyy vastaanottamiseen – ja Kreikan maahanmuuttoviranomaisten toimintaan. Ja tärkeä osa on koulutus, erityisesti sen taso. Tässä siis vastaus vasemmalla istuvalle henkilölle, joka kysyi, miten tämä asia voidaan hoitaa. Minun täytyy nyt luottaa siihen, että yritämme olla riippumattomia ja sehän riippuu myöskin Euroopan parlamentista, koska kyseessä on tasapainottava toimi. On jäsenvaltioita, sitten on politiikkaa ja sitten on toimintaa. Ne eivät aina ole ihan sama asia. Sitten on komissio, YK, Euroopan parlamentti, kansalaisyhteiskunta. Eli tässä on niin monta toimijaa, että toivottavasti pystyn olemaan puolueeton tässä kokonaiskuvassa. Mutta se tietysti tulee olevan haastavaa. Sitten sukupuolten tunnustaminen. No se on tietysti tärkeää alkuperämaa tietoja. Tästähän lähdetään. Sieltähän tietoja on saatava. Ja siellä tiedoista täytyy tehdä näkyviä ja niihin liittyvistä ongelmista. Eli se tulee olemaan mukana alkuperämaat tiedoissa. Tämä on myöskin osa eurooppalaista ohjelmaa. Jos onnistumme saman aikaan samat standardit kaikkiin jäsenvaltioihin sekä laadullisesti että sisällöllisesti, esimerkiksi sukupuolikysymyksissä, niin totta kai siitä tulee yksi viraston tehtävistä. Sitten kansalaisyhteiskunnan neuvoantava foorumi. Ensi vuoden toisella puoliskolla neuvoantavan foorumin toiminta alkaa. Ja alan nyt ottaa selviä erilaisista kokemuksista, joita on ollut eri osissa Euroopan unionia liittyen neuvoantaviin foorumeihin ja kansalaisyhteiskuntaan. Ne ovat hyvin erityyppisiä, joten vielä en ole tehnyt mitään lopullista johtopäätöstä. Itse minulla on ammattitausta, jossa kansalaisyhteiskunnalla on aina ollut hyvin suora vaikutus. Ja niistä kokemuksista, millä on tietoa poliittisista ja toiminnallisista prosesseista ja tietysti käytän tätä kokemusta hyväkseni. Kiitos. Kiitos, Kiitoksia Visser, kiitoksia tästä alustuksesta ja näistä vastauksista. Ja nyt siis keskeytämme noin vartiksi kokouksen, jotta koordinaattorit voivat tehdä päätöksen, joten pyytäisin nyt, että ne, jotka eivät jää kokoukseen, meidän pitää nyt miettiä, mikä on valiokunnan kanta – tähän ehdokkuuteen. Siis 10 minuuttia varmaan riittää. No niin. Eli ehdotan siis, että pidämme noin vartin tauon ja sitten jatkamme kokousta. Eli jos nyt voisitte pikaisesti poistua salista, niin se olisi kiva.